Guten Morgen, meine... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja hervet. Tervetuloa istuntoon, joka on näin ollen avattu. Kukaan ei ole vastustanut listan hyväksymistä kokouksesta työjärjestykseksi. Onko kellään huomautettavaa ennen kuin siirrytään itse esityslistan puolelle? Herra Odi. Mitä Odi? Herra Odi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Tuu 192 artiklan tulkinnasta, kun ei ollut tullut mitään ilmautusta vastustavista, vastustavista ilmaisuista tästä tulkinnasta. Minun mielestä demokratian